vastaan. Ja artiklan 7 kohta 1 mukaan tämä on annettu oikeudellisen asioiden valiokunnan käsittelyyn. 9. Joulu, 9. syyskuuta 2013 ilmoitin, että Gabriela Arbeltini entisenä Euroopan parlamentin jäsenenä oli esittänyt pyynnön koskemattomuudensa suojelemiseksi. Ja tämä pyyntö osoitettiin oikeusasioiden valiokunnalle. Oikeusasioiden valiokunta kokouksessaan 14. lokakuuta 2013 käsitteli tätä 5. marraskuuta 2013 ja 10. helmikuuta 2014 asiaa käsiteltiin uudelleen. 11. helmikuuta 2014 valiokunta kirjallisesti ilmoitti minulle suosituksensa nimentään se, että tätä asia Albertiini asiaa ei avata uudelleen, ei ole mitään syytä lähteä äh, muuttamaan parlamentin päätöstä 21. toukokuuta 2013. Silloin parlamentti päätti, että äh, Albertinin koskemattomuutta ei suojella, ja mikäli ei ole mitään äh, vastalauseita, niin artiklan 7 kohta 9 mukaisesti